Ja, sehr geehrte Kolleginnen. No niin, hyvät kollegat. Pyydän anteeksi tätä myöhästymistä. Tänään on käsitelty komission vastuuvapausta. Ja toivotan teidät tervetulleeksi tänne. Ennen kuin annan puheenvuoron esittäjälle, esittelijälle, niin tutkimuksesta, innovaatiosta ja tieteestä vastaava komission jäsen Mary Gagan Quinn – on jälleen täällä talousarvion valvontavaliokunnassa. Me olemme jälleen kutsuneet hänet tänne ja tämä osoittaa, kuinka tärkeä tutkimuspolitiikka on EUn budjetissa. Eli tervetuloa ja kiitoksia, että olette, tulleet, olette tullut vastaamaan valiokunnan kysymyksiin. Ennen kuin tulemme tähän kohtaan, niin ensin meidän täytyy hyväksyä esityslista. Onko siihen jotain muutostoiveita? Ei. Eli ilmeisesti esitys siis voidaan hyväksyä. Sitten tämän julkinen kokous, ja tätä voi kuunnella internetissä. Ja tulkkaus valiokunnan jäsenille on myöskin hoidettu. Ja kiittäisi myöskin tulkkauspalveluita tässä vaiheessa. Sitten kohta kolme esityslistalla. Ja alustavia, alustuspuheenvuoron saa esittelijä Piper. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. 13 minuuttia myöhässä. Ei ollut ihan meistä kiinni, mutta pidättäisiin ehkä pitää kiinni vähän täsmällisestä kokousaikataulustakin, jos haluaa vastuuvapauden osalta olla täsmällinen, niin toimitaan vielä vähän uskottavammin. Quinn, herzlich Willkommen, sehr Komission jäsen, sydämellisesti tervetuloa. Tilintarkastustuomioistuimen edustaja Rabalko, kollegat, tervetuloa. Tutkimuksen alalla virhetaso ja tutkimuksen lisäksi siihen liittyvän sisäisen politiikan osalta. Virhetaso on 3,9 prosentissa vuonna 2012 ja tilintarkastustuomioistuimen uuden menetelmän mukaan 2,1 prosenttia vaikutusta virhetasoon, eli kaiken kaikkiaan kyse on ihan olennaisista virhetasoista. Anerkennung dafür aussprechen. Virhetasoista, joista voidaan kiitellä palveluita. Tutkimuksen pääosaston selvitykset ovat todella helposti luettavissa. Se on ihan selkokielellä esitettyä, joten tämä voi toimia esimerkkinä muille pääosastoille. Tutkimuksen alahan on keskitetysti hoidettava, joten komissio on suoraan vastuussa päätöksistä, jotka liittyvät varainhoitoon. Työ, jota komissio on tehnyt usean vuoden, usean vuosikymmenen, ajan ja silti vähän kriittisesti sanoisin, että virheet ovat aina samat. Kyse on siitä, miten laskutetaan tuen saajien puolelta sellaisia menoja, jotka eivät ole tukikelpoisia. Tämä on aina ollut ongelma, ja komissio on sanonut jo vuosikymmenten ajan, että järjestetään seminaareja, hoidetaan paremmin tiedotuspuoli ja nämä ovat nämä merkittävimmät toimit, joilla pyritään korjaamaan tätä ongelmaa. Siksi kysyisin tänään, eikö nyt ainakin joiltain osin pitäisi vähän ponnekkaammin tähän ongelmaan puuttua. Miltä tämä nyt näyttää? Onko teillä jotenkin luettelo niistä, jotka tuistuvasti tekevät näitä virheitä? Onko olemassa sellaisia hankkeita, niiden toteuttajia tai jäsenvaltioita, joissa aina nähdään samat ongelmat, virheet. Eikä silloin pitäisi ainakin pohtia vielä, että tämä ei käy nyt enää päinsä, että määritellään tietyt kriteerit, joiden pohjalta voidaan sulkea tietyt tuen ja rahoituksen ulkopuolelle. Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Komissiohan on myös päättänyt, ja tämä on periaatteessa ihan hyvä, että voidaan hoitaa tämä yksinkertaistetun menettelyn mukaan, könttäsummien mukaan otetaan tällainen yksinkertaisen ennakko- ja jälkitarkastus käyttöön, mutta kysymyksenä onkin, voisitteko antaa ihan tuorean kertomuksen siitä, mitä kokemusta on kerätty näistä Voidaanko siitä kertoa nyt jo vuodelta 2012? Nyt jo tarkoitan hiukan ironisesti, koska nyt olisi jo korkea aika esitellä näitä tietoja, jotka ovat kuitenkin vastuuvapauden pohjana. Joten olisimme kyllä kovin iloisia, jos lähipäivinä ehkä jo voisimme saada tällaisen jotenkin tiedoksi, tiedonantona tai missä muodossa komissio vain haluaa. Joten haluaisin kysyä, miten tämä yksinkertaistettu menettely, johtaako se siihen, että virhetaso nousee? Miten se voisi nousta? Haluaisimme tästä mielemme kuulla lisää. Pari kysymystä vielä. Ensinnäkin on niin, että eri pääosastot ovat mukana tavallaan tutkimuksen puiteohjelmassa. Tällä tässä mielessä tämä on ehkä jotenkin hankalammin hoidettavissa. Ehkä komission jäsen voisi vielä lyhyesti selvittää, miten koordinointi eri pääosastojen välillä ihan konkreettisesti hänen mielestään toteutuu, niin ettei siinä synny ongelmia, että pääosastoja on monta mukana. Viimeinen kysymykseni komission jäsenelle liittyy ITER-hankkeeseen. se, miten tehtävät jaetaan komission jäsenten kesken, jotka ovat vastuussa ITER-kysymyksistä. Tässä kysymyksessä ei tällä kertaa, niitä ei ollut montaa. Meillä on ollut jo komission jäseniä täällä, joillekin, joille kohdistettiin paljon enemmän kysymyksiä. Meitä kiinnostaa totta kai tilintarkastus tuomioistuimen kanta ja erityisesti tietenkin komission jäsenen. Kiitos paljon. Kiitokset esittelijälle. Te vähän säästitte aikaa tässä puheenvuorossa. Meillä oli pikkuisen liikenneongelmia, siksi olimme myöhässä. Ja nyt sitten tilintarkastustuomioistuimen jäsen Vladislav Balko saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman of the Committee on Budgetary. Arvoisa talousarvon valvontavaliokunnan puheenjohtaja, esittelijä Piper, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Hieman yli kaksi kuukautta sitten minulla oli ilo esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 2 vuodelta 2013. Kyseessä oli täytäntöönpanon tehokkuus seitsemännessä puiteohjelmassa tutkimuksen alalla. Tänään vielä kerran puhun toki lyhyesti puiteohjelmasta, mutta nyt esittelen nimenomaan tätä erityiskertomusta numero 8 vuodelta 2012. Siinä kyseessä on lähinnä menojen puoli tutkimusohjelmassa. Menoista suurin osa liittyy tähän lukuun, nimenomaan 68 prosenttia. Niin kuin edellisinä vuosina virheiden riski liittyy siihen, että edunsaajat esittävät tukikelvottomia kuluja ja voi olla, että välttämättä komission valvontajärjestelmä ei tällaista havaitse. Tämä vaara pahenee sen takia, että säännöt ovat hyvin monimutkaiset, kun ajatellaan, miten tukikelpoiset kustannukset lasketaan. Tästä syystä kertomuksessa todetaan, että komission päätökset, jotka on tehty tammikuussa 2013, pyrkivät yksinkertaistamaan sääntöjä, joita noudatetaan puiteohjelmassa seitsemän. Ja nämä ovat helpottaneet vähentämään hallintotaakkaa edunsaajan näkökulmasta. Edunsaajat ovat muuten myös tämän vahvistaneet erityiskertomuksessa. He ovat myönteisellä tavalla reagoineet näihin metodologian muutoksiin. Tukikelpoisuussäännöt puiteohjelmassa ovat kuitenkin edelleenkin monimutkaiset ja tarvittaisiin pidemmälle meneviä yksinkertaistamisia. Nämä saadaan vasta horisontti 2020 kautta. Te parlamentin jäseninä hyväksyitte hankkeen ja tiistaina myös neuvosto sen hyväksyi. Tilintarkastustuomioistuin on tukenut omassa kannanotossaan ehdotusta horisontti 2020 osalta, kun ajatellaan osallistumista näihin uusiin tutkimusohjelmiin tulevalla rahoituskaudella. Mitkä ovat ne pääviestit, jotka liittyvät tutkimusmenojen hoitoon 2012? Ensinnäkin, kun ajataan, ajatellaan toimien säännönmukaisuutta kokonaisuutena, tuomio istuin, on havainnut, että 49 prosenttia toimista oli virheellisiä ja todennäköisin virhetaso, jonka tuomioistuin on arvioinut ja Piper mainitsi, on 3,9 prosenttia. Tämä on korkeampi kuin vuonna 2011, silloin se oli 3 prosenttia, mutta tämä pitäisi nähdä myös otantamenetelmän näkökulmasta. Tätähän puheenjohtaja Kaldera selitti jo valiokunnalle aiemmin ja myös kollega David Bosto tätä esitteli silloin, kun käsiteltiin muun muassa laajentumista. Kun ajatellaan päivitetyn metodologian vaikutusta todennäköiseen virhetasoon, jota luvussa kahdeksan arvioimme, etumaksut muodostavatko 62 prosenttia auditoiduista maksuista, ja näissä puhutaan 2,1 prosentin tasosta. Tämäkin tuli esille esittelijän puheenvuorossa. Ja sitten edelleenkin näitä tukikelvottomia maksuja on mukana hakemuksissa ja käytetään eh, epäkorrektia metodia, kun on laskettu henkilöstökuluja ja epäsuoria kustannuksia. Kolmanneksi komissio on huomattavasti vähentänyt aikaa maksatuksessa, mutta kuitenkin tuomioistuin havaitsi 2012 monia sellaisia tapauksia, joissa oli huomattavia viiveitä varainsiirroissa muille hankekumppaneille. Tällaiset viivästykset voivat aiheuttaa vakavia taloudellisia ongelmia erityisesti PK-yrityksille. Näin ollen tuomioistuin tekee yhden uuden suosituksen aivan erityisesti tästä aiheesta. Neljänneksi tuomioistuin katsoo, että valvontajärjestelmä tutkimusohjelmassa on osittain tehokas, vaikuttava. Tarkoitukset ovat osittain vaikuttavia. Joissakin tapauksissa ei löydetty virheitä tuen hakijan, edunsaajien ilmoittamissa hakemuksissa. Ja tämä järjestelmä todella on vain osittain vaikuttava. Mekanismi auttaa virhetason vähentämisessä puiteohjelmassa, mutta edelleenkin on huomattava virhetaso näissä kustannuslaskelmissa, joita on toimitettu myös itsenäisille riippumattomille tilintarkastajille – komission ulkoisen tilintarkastuksen strategia on hyvin vahva elementti valvontajärjestelmässä, mutta koska se on monivuotinen luonteeltaan, niin se ei johda siihen, että virhetasossa tapahtuisi varanhoitovuoden aikana alentumista. Pikemminkin tarkoitus on saada takeet monivuotiselta perustalta niin, että voidaan vähentää tätä jäljelle jäävää virhetasoa edelleen. Tilintarkastustuomioistuin katsoa, miten eh, toteutetaan ex post-strategiaa ja miten täytäntöön panevissa virastoissa toimitaan. Siellä loppuun saatetut tilintarkastukset eivät ole päässeet kaikkiin tavoitteihinsa. Täytäntöönpano taso kuutosessa ja seiskassa on johtanut yli 1500 tapaukseen, jossa on korjauksia pitänyt tehdä. Ja edelleenkin täytäntöönpanoa vaadittiin yli 1300 tapauksessa. Olemme nyt saaneet tiedot komissiolta. Ja vieläkin puhutaan noin 800 suljetusta tapauksesta, jotka vaativat kor- korjauksia. Tilintarkastustuomioistuin tekee myös tässä suhteessa uuden ehdotuksen. Viidenneksi vuosikertomus pääjohdolta esimerkiksi koulutuksen kulttuurin alalla, rahoituksen alalla tarjoaa meille aivan selkeän kuvan siitä, miten toimet voivat olla epäsäännönmukaisia, sääntöjen vastaisia. Tämä on sitten kuitenkin meille esimerkkinä hyvistä käytänteistä. Tuomioistuimen suosituskomissiolle löytyy totuttuun tapaan omasta osastaan. Tilapäismaksuissa virheisiin täytyy puuttua sillä tavalla, että tilintarkastajille ja edunsaajille muistellaan tukikelpoisuussäännöistä. On myös uusia vaatimuksia. Komission pitäisi muistutella koordinaattoreille vastuusta, jakaa varat projektikumppaneille nopeasti, tuoda esille heikkoudet ex ante arvioinnissa ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta täytäntöönpanossa ei sitten viivästyksiä tapahdu. Näin täytäntöönpano vauhtia voitaisiin nopeuttaa. Olen tyytyväinen, että komission vastaukset näihin suosituksiin ovat myönteisiä. Näin ollen haluaisin kiittää komission jäsentä Kelvin Quinnia ja hänen yksikkönsä toimin, kollegoita tehokkaasta rakentavasta toiminnasta ja myös teitä parlamentin jäseniä. Kiitos puheenjohtaja. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia Balko tilintarkastustuomioistuimesta tästä alustuksesta. Ja nyt sitten komission jäsen Jürgen Quinn, te voisitte esittää sitten oman kantanne. Olkaa hyvä. President, um, Kiitoksia puheenjohtaja Bieber, hyvät varapuheenjohtajat, valikunnan jäsenet Balko ja kollegat. On hienoa olla täällä tänään vastaamassa kysymyksiinne osana komission vastuuvapausmenettelyä vuodelta 2012. Meillä on tarkastustuomioistuimen vuosikertomus ja nyt meidän täytyy keskustella kohdista, jotka liittyvät tutkimuspolitiikkaan. Ja ensin muutama alustava huomio. Olen iloinen siitä, että ministerineuvosto tällä viikolla on noudattanut parlamentin suositusta ja hyväksynyt horisontti 2020 paketin. Kuten tiedätte, tutkimus ja innovaatio ovat aivan ehdottomia ehtoja kasvulle, kilpailukyvylle ja työllisyydelle, ja jotta voidaan puuttua yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa. Tästä syystä Horisontti 2020 korostaa ensinnäkin hankkeiden tuloksia konkreettisia tutkimus- ja innovaatiotuloksia ja ympäristövaikutuksia. Ja tämä noudattaa parlamentin hiljattain hyväksyttyä mietintöä, jossa arvioidaan rahoitusta verrattuna saavutettuihin tuloksiin. Tulosten ja vaikutusten arviointi antaa tutkijoille parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet ja heillä ei pidä olla liikaa byrokraattisia esteitä. Ja Horisontti 2020 on lähellä parlamenttia ja tätä valiokuntaa, ja minullekin se on tärkeä, ja siinähän edunsaajien tilannetta on yksinkertaistettu. Kun katsotaan teollis- tutkimuspolitiikan tavoitteita, ja nyt puutun sitten tähän vuosikertomukseen. Kuten kuulimme, virhetaso on kokonaisuudessaan 3,9, korkeampi kuin viime vuonna, mutta kuten tuomioistuin itsekin totesi ja esittelijä, kohdassa 8.13 vuosikertomuksessa. Tämä johtuu lähinnä muutoksissa tuomioistuimen menettelyssä. Mitä tulee tutkimusosioon, tilintarkastustuomioistuimen käsitys oikeudellisuudesta näiden menojen osalta on vahvistunut omissa tuloksissamme, ja me katsomme, että virhetaso vuositasolla on noin 5 prosenttia, ja se on 3,5-4 prosenttia, kun otetaan huomioon korjaukset ja takaisinperinnät. Virheitä tulee kaikissa kategorioissa ja kaiken tyyppisten edunsaajien osalta, vaikkakin PK-yritykset ja uudet osallistujat puiteohjelmassa ovat korkeammassa virheriskiryhmässä. Eli mitä komissio tekee, jotta voitaisiin vähentää virhemäärää? Ensinnäkin, kun olemme lähestymässä seitsemännen puiteohjelman päättymistä, sääntöjen muut pakottaminen ei ole enää järkevä lyhyen aikavälin vaihtoehto. Mutta me olemme jatkuvasti tarkastelleet ja parantaneet sisäisiä prosesseja, myöskin ex ante valvontaa, jotta voidaan vähentää virheitä ja supistaa aikaa, jolloin neuvotellaan ja allekirjoitetaan sopimuksia ja sitten maksetaan osallistujille. Tämä työ jatkuu edelleen. Olemme jatkaneet ponnistelujamme, jotta voisimme antaa parempaa neuvoa edunsaajille ja tilintarkastajille. Olemme kertoneet, miten yleisempiin virheisiin voidaan puuttua. Ja henkilöstö on tehnyt 24 esitystä kaikkien kaikkiaan jäsenvaltioissa ja kumppanimaissa tänä vuonna. Eli kuulijoita on ollut yhteensä noin 3100 henkeä. Hanke on saanut hyvän vastaanoton ja tällä puututaan myöskin tilintarkastustuomioistuimen huolenaiheisiin, mitä tulee tilintarkastussertifikaattien laatuun. Me jatkamme ex valvontaa ja teemme takaisin perintöjä silloin, kun varo on käytetty väärin, joko tilintar- jos komissio tai tilintarkastustuomioistuin havaitsee näitä virheitä. Ja tällä tavalla ei ole oikein lisätä hallinnollista taakkaa tutkijoille, esimerkiksi lisäämällä tilintarkastusten määrää tai vaatimalla lisätietoja ennen maksujen suorittamista. Mutta haluan kuitenkin jatkuvasti tarkastella ja parantaa järjestelmäämme komissiossa, jotta virhetaso pysyy mahdollisimman alhaisella tasolla. Nyt sitten tulevaisuudesta. Komissio on sitoutunut vähentämään virhetasoa erityisesti yksinkertaistamalla 2020 ohjelmaa. Mitä tulee välillisiin kustannuksiin. Se on hyvä esimerkki. Tilintarkastajat ovat havainneet jatkuvasti virheitä välillisten kulujen ilmoituksissa, ja näin ei enää käy Horisontti 2020 hankkeessa. Sitten muut muutokset liittyvät yhtenäiseen apuun kaikille toimijoille ja toimille. Selkeämmät henkilökulusäännöt, enemmän joustavuutta alihankinnassa ja niin edelleen. Tämä hyväksyttiin tuomioistuimessa komissio teki ehdotuksen ehdoista, joiden pohjalta voi osallistua 2020-hankkeeseen, mutta vaikkakin me vältämme suuria virhelähteitä, eli todellisia välillisiä kustannuksia, niin jotain virheriskejä on olemassa ja sitä ei voida välttää. Ensinnäkin varsinaisten kustannusten maksaminen on pääsääntö ja tässä järjestelmässä on paras tasapaino vastuullisuuden ja tarpeiden välillä. Ja tässä rahoitusjärjestelmässä kuitenkin on riskejä, ja se on tullut esiin tuomioistuimen kertomuksessa. Lisäksi vuosikertomuksessa vuodelta 2012 tutkimuksen pääosaston johtaja totesi, että PK-yritysten virhetaso on kaksi kertaa suurempi kuin keskiarvo, ja uusien osallistujien virhetaso on lähes kolme kertaa korkeampi kuin keskiarvo. Mutta kukaan ei tietenkään halua pitää PK-yrityksiä ja uusia toimijoita ulkopuolella vain siksi, että virhetaso saataisiin pidettyä alhaisena. Parlamentti, neuvosto ja komissio ovat samaa mieltä siitä, että pitää antaa enemmän tukea PK-yrityksille, jotta voidaan parantaa innovaatiota Euroopan taloudessa ja jotta voidaan saada uusia toimijoita tällä tavalla – tutkimusympäristö paranee Euroopassa. Tämä johtaa suurempaan virheriskiin, mutta se on sen arvoista. Tutkimus on hyvin monimutkainen ala, mutta se on keskeistä, jotta voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua Eurooppaan. Ja tietty riskitaso pitää hyväksyä, jos haluamme todella päästä näihin tavoitteisiin. Haaste hyväksyttävästä virhetasosta samalla kun meillä on kilpailukykyistä kilpailupolitiikkaa. Tämä on edelleen voimassa, mutta horisontti 2020 on menestys ja sen kautta voidaan päästä parempaan investointiin, innovointiin ja tutkimuksen Euroopassa. Ja saamme näin myöskin vastinetta jokaiselle eurolle, koska eurooppalaiset veromaksajat vaativat tätä ja he ansaitsevat parhaan tuloksen investoinnistaan. Voin vielä vakuuttaa, että olen sitoutunut kunnolliseen varainhoitoon. Haluamme tukea erinomaista tutkimusta, innovaatiota ja haluamme tehokasta tutkimuspolitiikkaa, joka johtaa kasvuun ja työpaikkoihin ja investointeihin. Ja uskon, että löydämme oikean tasapainon näiden tavoitteiden välillä ja että nämä tavoitteet saavutetaan tulevina vuosina ja myöskin Horisontti 2020 hankkeessa. Tiedän, että esittelijä Piper esitti monia täsmällisiä kysymyksiä, joihin vastaan, mutta minusta tuntui, että pidän ensin alustuksen ja sitten kun vastaan muihin kysymyksiin, joita tulee esille, niin silloin vastaan myöskin Piiperille, jos teille sopii. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia komission jäsen Gergen Quinn tästä alustuksesta. Kiitoksia siitä, että te tuette tätä suorituspohjaista lähestymistapaa. Itse olen esittelijänä tässä aiheessa ja odottelemme yhteistyötä tässä aiheessa. No niin, hyvät kollegat, nyt sitten aloitamme keskustelun. Ja kuka haluaa ensimmäisen puheenvuoron? Pospahata, olkaa hyvä. Eh, děkuji za slovo. Já bych se chtěla zeptat, co se týče eh, trans... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys, joka liittyy sellaisiin toimiin, joihin liittyy korkea riski. Voitteko kertoa, minkä tyyppisistä toimista on erityisesti kyse tällä hetkellä? Ja, der nächste ist Jan Mulder. Seuraavaksi Jan Mulder. Thank you, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Voi olla, että komissiossa mukana oleville lohdutuksena, lohduttava tietona tulee se tieto, että äh, virhetaso on laskenut kuitenkin. Ohjelma on hyvin monimutkainen. On paljon yksittäisiä sopimuksia sen alaisuudessa. Kysymykseni kuuluukin oikeastaan Tämä kysymys on sekä komissiolle että tilintarkastustuomioistuimelle. Nyt on tehty rahoituskorjauksia, jos puhutaan virhetasosta, niin sisältääkö tämä myös nämä rahoituskorjaukset vai ei? Jos näin on, niin miksi tilanne on sitten tällainen kuin se nyt on? Toinen kysymys, onko realistista olettaa, olettaa, että koskaan päästäisiin kahden prosentin virhetasoon. Tämä on se sisäinen raja, marginaali, jota me tällä yritämme pitää yllä. Ja mitä on tehty tämän saavuttamiseksi, miten tilannetta voidaan parantaa. Onko mitään toivoa siitä, että pääsisimme tavoitteeseemme vai sanovatko komissio tai tilintarkastustuomioistuin, että 2 prosenttia on epärealistinen tavoite ja pitäisi olla joku muu tavoite? Kiitos. Vielen Dank. Äh, als nächstes. Kiitos. Ja sitten Ajala Sender. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää sekä tilintarkastustuomioistuimen edustajan että komission jäsenen alustusta. Tämä on nyt hyvin keskeinen aihe, ja mehän nyt suuntaamme katsemme tulevaisuuteen ja siihen, miten pystymme kilpailemaan tulevaisuudessa. Yksinkertaisesti haluaisin muistuttaa hiukan ja kysyä ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen edustajalta, kun katsoo tätä kertomusta vuodelta 2012 ja vastuuvapautta, siinä on virhetaso, joka on 49 prosenttia eli sama kuin yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja haluaisin kysyä, kun ajatellaan näitä uusta, uutta metodologiaa, sehän on vaikuttanut nyt tähän prosenttilukemaan ja tähän virhetasoon, joka nyt on havaittu 3,9 prosenttia, eli suurempi kuin maatalouspolitiikassa. Ja tuomioistuin sanoi, että metodologiaa on muutettu ja siksi täytyy lisätä yksi prosenttiyksikkö, kun otetaan huomioon nämä etukäteismaksut, jotka eivät tässä tule esille. No, kun katsotaan tätä prosenttilukemaa ja virhetasoa, 49 prosenttia, niin se johtuu myöskin tästä metodologian muutoksesta, vai onko kyseessä ala, jolla on toiseksi eniten virheitä. Ja haluaisimme nyt ymmärtää nämä syyt, ja haluaisin kysyä tuomioistuimelta, onko kyseessä luotettava lukema vai onko tässä joku metodologiaan liittyvä ongelma. Ja sitten komission jäsen, haluaisin kysyä teiltä, voisitteko kertoa, kuten lehdistä olen Espanjassa lukenut, jostain prosenttilukuista edunsaajista maakohtaisesti, jotka ovat saaneet tukea hankkeisiin vuoden 2012 aikana. Ja voisitteko yleisöä äh, silmässä pitää miettiä, kertoa näistä toimista ja näistä kuluista, joita ei voida laskea. Ja voisitko kertoa näistä aloista, joilla on innovointia ja millä aloilla on eniten riskejä ja sitten horisontti 2020, pystytäänkö sen avulla oikaisemaan nämä virheet. Ja myöskin on puhuttu, ja tämä on hyvin vakava ongelma Etelä-Euroopassa, mutta myöskin pohjoisessa, eli hallinnollisten maksujen viivästyminen pk-yrityksille. Tähän liittyy joustavuuden puute ja monimutkaisuus, mutta myöskin nämä maksujen myöhästymiset ovat suuri ongelma pk-yrityksille. Mehän olemme nyt parantamassa tilannetta ja Horisontti 2020 hanke auttaa meitä vähentämään näitä maksuviiveitä pk-yrityksille. Ja lopuksi Tehän puhuitte siitä, että te yritätte nyt kaikin tavoin parantamaan tilannetta edunsaajien osalta. Hehän vaan valittavat sitä, että näissä säännöissä on niin paljon monimutkaisuutta ja ne johtavat moniin ongelmiin, jotta pystytään toimimaan nyt tässä muuttuvassa ympäristössä. Eli onko mahdollista olla joustavampi näiden hankkeiden sisällä ja onko tämä tilanne nyt parantanut näiden komission parannusten kautta. Mutta joka tapauksessa haluaisin onnitella komission jäsentä, koska kun katsotaan näitä parannuksia järjestelmissä ja tätä vuosikertomusta, niin tämä on paras, minkä olemme tähän mennessä nähneet, ja tämä on todellakin nyt hyvä käytänne. Vielen Dank. Als nächstes die Kiitoksia. Sitten Andreasen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin mittaisin tuohon 49 prosentin esiintymän toimissa, joihin tilintarkastustuomioistuin viittasi. Jos otannassa 50 prosentissa on ongelmia, niin saa kyllä melko heikon käsityksen siitä, miten tiettyä hanketta hallinnoidaan. Haluaisin kysyä, voisiko komission jäsen selittää, miten horisontti 2020 puuttuu tähän ongelmaan? Miten se pystyy vähentämään näissä maksuissa virheiden tapahtumista? Kun puhutaan sääntöjen yksinkertaistamisesta, niin siitä on kyllä puuttu jo ehkä kymmenen vuoden ajan, mutta kaikki yksinkertaistamiset – joita ilmeisesti on nyt täytäntöön pantu, eivät ole kuitenkaan riittäneet, joten aivan erityisesti haluaisin kysyä sitä, miten horisontti 2020 kautta ratkotaan tätä ongelmaa. Nyt haluaisin myöskin viitata PK-yritysten ongelmaan. Minusta tuntuu, että kun ajatellaan, että siellä keskimääräinen virhetaso on kaksinkertainen muuten ohjelmaan liittyen, niin missä ongelma nyt oikein on? Onko se siellä PK-yrityksessä vai komissiossa ja sen säännöksissä? Jälleen saadaan tuo helppo vastaus, jossa sanotaan, että me aiomme yksinkertaistaa sääntöjä, mutta minusta tuntuu kyllä, että PK-yrityksiin pitää keskittää erityishuomiota – kun tässä on kyse juuri niistä tahoista, jotka mahdollistavat talouskasvun Euroopan unionissa. Joten mitä erityistoimia voidaan toteuttaa näiden pk-yritysten osalta? Kiitos. Ja, vielen Dank, äh, Frau Andreas. Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää yhden kysymyksen tähän liittyen, mitä Andreas sen juuri sanoi. Komission jäsen, te viittasitte siihen, että yksinkertaistaminen, joka on toteutettu Horisontti 2020 hankkeessa, niin te katsotte, että se johtaa sitten virhetason vähenemiseen. Nyt kun keskustellaan esimerkiksi pk-yritysten edustajien kanssa seitsemännessä puitohjelmassa, niin aina on valitettu sitä, että säännöt ovat monimutkaisia Yhdessä tilanteessa äskettäin väitettiin, että näitä sääntöjä ei ole saatavilla kaikilla kielillä esimerkiksi. Ja valitettiin myöskin siitä, että jälkikäteen sitten muutetaan tiettyjä sääntöjä. Ja kysyisin teiltä, voisitteko vastata näihin syytteisiin? Oletteko kuulleet tällaisista väitteistä? ja millaisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta tulevaisuudessa voidaan luottaa siihen, mitä säännöissä todetaan. Eli kysymys kuuluu, vuosina 2014-2020, onko komissiolla esimerkiksi jonkinlainen käsikirja näiden, näihin hankkeisiin osallistujille, vaikka sähköisessä muodossa, jossa sitten sitovasti määritellään oikeudelliset määritteet jotka käyttäjätkin voivat ymmärtää. Niin. Onko esittelijälle ehkä vielä lisäkysymyksiä? Piper, olkaa hyvä. Kollegat ovat oikeastaan jo kysyneet ne kysymykset, jotka olivat vielä esittämättä. Ehkä punaisena lankana oli tässä tämä mahdollinen kiista tuomioistuimen ja komission välillä näistä kiinteäsummaisista toimista, vaikuttavatko ne virhetasoon vai eivät? En halua puhua tänä, tässä nyt yhden tai toisen puolesta, mutta toivoisin, että voisin kuulla, miten tilintarkastustuomioistuin tätä arvioi ja miten komissio ja miten nämä kannat voisivat ehkä lähestyä toisiaan. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Ei. Ai siellä vielä yksi lisäkysymys. Ajala Sender. Niin, kiitoksia. Niin liittyen siihen, mistä esittelijä Piper puhui näistä korjauksista, niin minäkin haluaisin tietää, kuinka pitkälti on mahdollista soveltaa ex post-järjestelmää, koska siellähän ei havaita tiettyjä ongelmia, joita esiintyy etukäteen, vaan myöskin niitä voidaan havaita jälkikäteen. Ainakin näin on todettu, kun kuuntelimme tuomioistuimen edustajaa. Eli tähän voidaan päästä yksinkertaistamisella ja parantamalla pk-yritysten asemaa. Ja ehkä tällä tavalla voitaisiin tulevaisuudessa päästä virhetasoon, joka olisi alhaisempi. Eli millä tavalla näillä parannuksilla, ja siis totta kai tuen niitä, niin millä tavalla, jos jälkikäteen havaitaan ongelmia, niin millä tavalla sitten havaitaan lyhyellä aikavälillä näitä ongelmia? Eli mitä pitäisi tehdä sitten tässä uudessa Horisontti 2020-hankkeessa? Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Ja komission jäsen, se voisit voitte yrittää vastata näihin kysymyksiin, joita tähän mennessä on nyt esitetty. Olkaa hyvä. Thank you, uh, President. Quite a lot of... Kiitos puheenjohtaja. Aika lailla kysymyksiä. Mutta kyllä näissä on yhteinen tekijä. Kaikilla on samat huolet, jotka myös meillä on. Jos voisin nyt ottaa nämä ihan sekalaisessa järjestyksessä. Yksi kysymys liittyy siihen, miksi meillä ei ole käsikirjaa. Käsikirjaa, jonka voisimme antaa ihmisille sidosryhmille, edunsaajille. Meillä on rahoituskäsikirja tärkeässä portaalissa Horisontti 20, 20 liittyen. Uskon, että se on paljon käyttävää ystävällisempi kuin mitä se on aiemmin ollut. Ihmiset voivat selkeästi, havainnollisesti nähdä ja sitten tämä portaalin avulla voivat päästä eteenpäin paljon helpommin tämä käsikirja, jos nyt käsikirjasta halutaan puhua, niin tulee olemaan näissä rahoitussuuntaviivoissa osana. Esittelijä kiinnosti se, mitä teemme ikään kuin rikoksen uusioille, Jos on siis tällaisia toistuvia virheitä, niin sitten ekstrapoloimme niitä. Ja uskon, että tällä voi olla myönteisiä vaikutuksia jatkossa näin voimme keskittyä riskipohjaiseen tarkastukseen. Käyttämme myös takaisinperintää ja sanktioita. Ja puhutaan noin kuudesta miljoonasta eurosta vuonna 2020, jos tätä käytetään. Sitten koordinoinnin suhteen useat parlamentin jäsenet kysyivät, miksi on eri sääntöjä puiteohjelma seitsemässä, miksi sääntöjä tulkitaan eri tavalla ja mitä nyt tehdään horisontti 2020, jotta estetään tämä. Tämä kysymys nousi esille myös viime vuonna, kun käsittelimme vastuuvapautta. Horisontissa tärkeää on se, että on yhteinen tukikeskus, jota innovaation ja tutkimuksen pääosasto johtaa. Se on yhteinen osasto, joka käsittelee tietotekniikka, oikeudellisia kysymyksiä, tilintarkastuskysymyksiä. Ja uskon, että tätä kautta saamme paljon johdonmukaisemman toimintatavan ja johdonmukaisemman kuvan siitä, mitä tapahtuu, eikä synny sitä tilannetta, joka aiemmin syntyi. Eli riippuen mikä pääosasto asiaa hoitaa tai mikä alaosasto, niin syntyy sitten erilaisia tulkintoja. Nyt meillä on siis tällainen yhteinen toimisto, joka hoitaa. Tämän puolesta me olemme taistelleet komissiossa ja näin saamme sel- selkeyttä järjestelmään. Tästä on siis sovittu. No sitten vastuu Iteristä. Gressli taisi tämän nostaa aiemmin esille. Selitin silloin jo, että olen antanut komissionisen Oettingerille joululahjan, mukavan laatikon, jossa on sitten ITER-paketin sisällä. No, MFF-keskusteluissa varmaankin muistatte, että komissio teki ehdotuksen alun perin siitä, että ITER olisi MFFn ulkopuolella. Tätä ehdotusta ei hyväksytty, mutta nyt on käynyt niin, ja tämä on hyvä uutinen tutkimukselle ja innovaatiolle, että tämä ei ole enää meidän budjettimme sisällä. Ei ole enää mahdollista, että käy niin, että se söisi innovaatio- ja tutkimusbudjettia, koska se ei ole enää horisontin budjetin sisällä. Sillä on oma budjettikohtansa ja se on MFFn puitteissa. Mutta tämä kuuluu siis komission jäsen Öttingerille tämä ITER-asia. Useat jäsenet nostivat esille kysymyksen, missä piilee suurin riski, suurin virheriski ja mitä teemme tälle asialle. Tätä oikeastaan jo käsittelin alustavassa puheenvuorossani. Henkilöstökustannukset, palkkakustannukset, sitten välilliset kustannukset, äh, timesheeteissä. Nämä kysymykset ovat nousseet esille kerta kerran jälkeen tilintarkastustuomioistuin on niihin kiinnittänyt huomiota. Nämä ovat korkeariskisiä toimia. Sen takia olemme taistelleet todella kovasti parlamentin tuella, jotta saisimme tällaisen kiinteähintaisen tuen. Tämä on hyvin haastavaa, erityisesti neuvostossa. Kävimme tiukkoja keskusteluja aikoinaan myös parlamentissa tästä asiasta, mutta loppujen lopuksi kun pyrkimys on mataloittaa virhetasoa, niin kaikki olivat tästä samaa mieltä. No sitten puiteohjelma 7 virhetaso, tämäkin nousi esille. Virheitä tunnistettiin 41 prosenttia henkilöstökustannuksissa, 27,3 prosenttia muissa suorissa kuluissa ja 31,7 prosenttia välillisissä kustannuksissa. Eli näette suoraan, missä suurin virheriski sijaitsee. No katsotaanpa. Esitettiin kysymys oikeastaan useammallakin suulla siitä, että on tämä kahden prosentin tavoite ja onko se epärealistinen. Sanoisin, että on äärettömän tiukkaa, jollei suorastaan mahdotonta päästä kahden prosentin tai sen alla olevaan virhetasoon. Voi olla, että haluamme analysoida vielä kerran, uudemman kerran tätä kysymystä. Niin kuin tiedätte, kävimme tiukkoja keskusteluja sallittavasta, hyväksyttävästä virhetasosta, mutta selkeää lopputulosta emme tälle keskustelulle saaneet. Edustaja Andersen on aivan oikeassa, kun hän haastaa meidät paneutumaan asiaan uudestaan. Onko koskaan mahdollista päästä kahden prosenttia? prosentin virhetason tai sen alle. Tilintarkastustuomioistuimen istuin on tämän nostanut esille, te olette sen nostaneet esille. Pitäisikö tilannetta analysoida, jos, jos tähän tavoitteeseen ei päästä? Kenties todella näin on. Kenties tämä valiokunta ja varmasti parlamentti yleisemmin voisi meitä auttaa tässä työssä. Tuomioistuin on myös käynyt tätä pitkällistä keskustelua. Se, mitä horisontti 2020 saavutetaan, on se, että saamme yksinkertaistamista. Tämä edesauttaa alempaan virhetasoon. sen totesi, että vuosikausia komissio on puhunut yksinkertaistamisesta. Voin sanoa hänelle, että henkilönä, joka on tehnyt nonstoppina työtä yksinkertaistamisen puolesta, niin organisaatiossa tämä työ on äärettömän äh, vaikeata. Kaikissa julkisissa organisaatioissa täytyy yksinkertaistaa. Tuomioistuin on, on tunnustanut, että tämä työ on tarpeellista. Toivon, että minun seuraajani voi tulla parlamentin eteen ja selittää, miten yksinkertaistaminen toden totta on sitten vähentänyt virhetasoa. No katsotaanpa. Tässä taisivat olla Äh, suurin osa kysymyksistä. Jos olen unohtanut jotakin, niin kenties voitte esittää kysymyksen uudestaan. Kiitos. Think there was one question. Yksi kysymys vielä liittyy tähän kiinteä hintaisen tasoon. If I could have the question again, please. Voisinko vielä kuulla kysymyksen uudelleen? Eli Piper, voisitteko vielä toistaa tämän kysymyksen? Der Hof ist ja nicht bereit hän ei ole valmis siihen, että kiinteämääräiset oikaisut hyväksytään niin, että virhetaso näiden kiinteämääräisten oikaisujen osalta saattaisi muuttua parempaan suuntaan. Oma järjestelmänsä heillä on, ja tämä on nyt tällainen ristiriita, joka uhkaa meitä seurata tulevien vuosien aikana. Ja siksi todella pyytäisin, että ehkä voisitte sopia tämän tai jotenkin ainakin osoittaa, että ymmärrätte vastavuoroisesti tässä kysymyksessä toisianne. No niin. This commissioner, please. Commissioner, olkaa hyvä. In DG Research and Innovation have... Meillä ei ole tällaisia kiinteä hintaisia korjauksia, korjausmaksuja. Näin me toimimme. Me käytämme näitä todellisia kustannuksia. Eikä meidän ja tuomioistuimen välillä tässä aiheessa ole mitään ristiriitaa tässä luvussa. Mm-hmm. Okay. Yeah, yeah, the, the flat rate corrections, the... Uh, niin nämä määräiset oikaisut aina herättävät keskustelua. Ja tästä on tietysti erilaisia näkemyksiä tilintarkastustuomioistuimen ja komission välillä. Niin Valko, ehkä te lyhyesti voisitte vielä kertoa oman kantanne tässä kysymyksessä, jotta me sitten parlamentissa saamme riippumattoman kuvan tästä tilanteesta. Uh, Kiitoksia. Eli pari sanaa tästä asiasta. te parlamentissa olette täysin oikeassa, kun kysytte tämän kysymyksen. Ja se tulee Mulderin kysymykseen, oikaisut ja takaisinperinnät, niin voisit katsoa lukua yksi. Siellä on selkeästi määritelty nämä oikaisut ja takaisinperinnät, eri mekanismit. Siellä on hyvin selitetty tämä järjestelmä ja meidän täytyy yhdistää tämä sitten komission vastaukseen. Takaisinperinnät vuositasolla eivät sisällä näitä oika- oikaisuja eikä tätä komission mainitsemaa virhetasoa, vaan ainoastaan tässä komission laskelmassa otetaan nämä huomioon, mutta tästä asiasta mehän olemme keskustelleet tästä komission jäsenen tiimin kanssa hyvinkin usein. Ja me määrittelemme kynnyksen kansainvälisten standardien mukaisesti tilintarkastuskysymyksissä. Ja tällä hetkellä tämä on se menetelmä, jota sovelletaan. Tilintarkastushan on kollektiivista työtä, joten antaisin nyt puheenvuoron kollegoilleni, jotka ovat mukana tilin tarkastustoimissa. Ja tässä on vieressäni Urbanic ja annan hänelle puheenvuoron. Hän voi vastata esittelijän ajalla senterin kysymyksiin ja sitten yksikön päällikkö Harley. Eli olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Palaittaakseni tuohon 49 prosentin lukuun, että virheitä oli niin paljon sekä vuonna 2011 että 2012. Tämä ei ole siis This is the percentage of... Tämä on siis se osuus toimista, joihin liittyi yksi tai useampi virhe, että on pyydetty liikaa tai liian vähän esimerkiksi tukea ja kaikilla tällä on vaikutus siihen, miten näihin virheisiin suhtaudutaan ja mikä osuus näistä vaikuttaa varsinaiseen virhetasoon, joka on 3,9 prosenttia. Tämä on tilintarkastustuomioistuimen paras arvio niiden toimien osalta, joilta meillä on. Alle 0,5 prosentin ei raportoida ollenkaan. Siis tässä on eroa sen välillä, miten usein virheitä esiintyy ja mikä on virhetaso. Vuonna 2011-2012 niitä esiintyi yhtä paljon. No, se näyttää melko yllättävältä, että molempina vuosina on 49 prosenttia, mutta menetelmä on todella muuttunut, niin kuin sanottiin, vuonna 2012 siis otettiin huomioon tämä uusi menetelmä, mutta meillä ei ole selitystä siitä, miten se vaikuttaa tähän samaan lukuun, että se oli 49 prosenttia vuonna 2011 ja 2012, vaikka menetelmä muuttui siinä välissä. Eikä sitten oikaisuista vielä, kuten herra Bakko sanoi, oikaisuja ei oteta huomioon tässä vuosittaisen virhetason osalta. Nämä ovat oikaisuja, jotka liittyvät jälkikäteistarkastukseen, joita tehdään komissiossa. Niitä ei oteta siis huomioon. And uh, I think this was all. Eikä mu- muualla kuin siinä jäljelle jäävässä virhetasossa. Mardi. Sitten yksinjohtaja Kaali. Uh, uh, niin en tiedä, onko minulla paljon lisättävää tähän, mutta voisin mainita, että tämä 49 prosenttia virheiden toistuvuus, ei transaktiot, joissa on virheitä, sinänsä tähän ei ole vaikuttanut tämä metodologian muutos. Ja mielestäni tämä on aika normaali tilanne siinä mielessä, että kun otetaan huomioon tämä metodologian muutos, niin kun ajatellaan transaktioiden oikeudellisuutta, niin se ei oikeastaan ole muuttunut vuodesta toiseen. Ja sitten se, mitä Barker sanoi metodien käytöstä oikaisuissa ja tilintarkastustandardeista, joita sovelletaan. Voitte katsoa liitettä yksi luvussa yksi tässä kertomuksessa. Siellä aika kattavasti on selitetty metodologia, jota me sovellamme. Kiitos. Yeah, thank you very much. No niin, kiitoksia näistä selvennyksistä. Komission jäsen, voisitteko te vielä kertoa komission kannan? Olkaa hyvä. Between the court and the commission's position. No ei tässä ole eroa komission ja tilintarkastustuomioistuimen kannan välillä, mutta viittaisin yhteen seikkaan, joka Täällä otettiin esiin maksuviivästykset. Seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa meillä oli ennakkorahoituksen osalta puhuttu 45 päivästä horisontti 2020 30 ja muiden maksujen osalta tavoite oli 105 päivää seitsemännessä puiteohjelmassa ja horisontti 2020 90 päivää, joten oikeaan suuntaan tässä mielestäni mennään. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitoksia. Sitten kollega Mulder vielä. I understand it better. Just... Oikeastaan kaksi kommenttia. En oma yhtäläistä tietoa kuin tuomioistuimella tilintarkastusasioissa, mutta jos vuodesta toiseen vaihdetaan äh, menetelmää tilintarkastuksessa, niin toki on vaikeampi sitten virhetasoa vertailla kun tuomioistuin ei ota huomioon näitä oikaisuja, niin olettaisin, että tämä vaikeuttaa tilannetta. Kun puhutaan 4 prosentin virhetasosta, niin sitten tiedetään, että virheitä sattuu ja oikaisuja toteutetaan, niin olettaisin, että virhetaso laskisi. Ja näin ollen minusta olisi aivan loogista ottaa huomioon nämä oikaisut ja käyttää sitten vain tätä jäännösriskiä laskelmissa mutta voi olla, että sitten vakuutunut vastakkaisesta myöhemmässä vaiheessa. Die nächste ist Ines Ayala. Kiitos sitten Ayala Sender. Sí, gracias. Kiitoksia. Kiitän komission jäsentä näistä tiedoista, jotka liittyvät pyrkimykseen supistaa tätä maksuviivästymistä. Eli koskeeko tämä lukema koko hanketta vai onko tässä eritelty sitä, miten näitä maksuaikoja voidaan lyhentää esimerkiksi pk yrityksille koska niiden on vaikea toimia ja jatkaa työtään, jos maksut ovat yli kolme kuukautta myöhässä. Ja sitten, kun ajatellaan näitä eri aloja, te sanoitte, että tässä tämä operaatio on toteutettu hyvin. Ja tiedän, että ITER on hyvä hanke, mutta kun katsotaan nyt tätä operaatiota, ITERhän on ikään kuin hanke, kun ajatellaan näitä monimutkaisia hankkeita, kuten Galileo liikenteen alalla. Eli se on alalla, jolla on helppo ymmärtää tämä monimutkaisuus, mutta sitten kun ITER jätetään pois tästä, niin millä muilla aloilla te katsotte, että saattaa esiintyä riskejä, jotka pitää ottaa huomioon sekä komissiossa kun se tekee näitä arviointeja ja kun se valmistelee tätä metodologiaa teknisellä tasolla. Ja sitten me tai tilintarkastustuomioistuin, eli mitä muita aloja on vielä, jos itse jätetään tästä pois, joilla voitaisiin vielä parantaa valvontaa, kun ajatellaan näiden kustannusten tehokkuutta. Ja, vielen Kiitoksia. Sitten esittely Piper, teillä ei enää ole kysymyksiä. Eli no sitten vielä komission jäsen, olkaa hyvä. Eh, to eh, respond. Niin, vastatakseni toiseen kysymykseen. Tietyt riskit, kuten alustuspuheenvuorossani sanoin, jäävät aina olemaan ja ne ovat tietenkin korkeita, erityisesti kun puhutaan henkilöstökuluista. Ja mielestäni me olemme edenneet kovasti uuden ohjelman osalta siinä, että on pyritty pienentämään niitä mahdollisuuksien mukaan. Mistä maksu tavoitteista ne eivät koske ainoastaan pk-yrityksiä, vaan ohjelmaa, kaikkia sidosryhmiä kokonaisuudessaan siis. Okei, okay, Herr Balko, bitteschön. Sitten Balko, olkaa hyvä. Uh, Totta kai haluaisin antaa Mulderille jonkinlaisen selityksen. Meidän pitäisi keskustella tästä aiheesta kokonaisbudjetin ja, tota, ja kokonaismenojen näkökulmasta Euroopan unionissa. Jos 178 miljardia euroa on kokonaissumma, nyt tässä puhutaan vain yhdestä miljardista tässä hankkeessa tutkimusmenoja ja kuusi miljardia sitten ulkoista apua. 16-17 miljardia euroa on siis kyseessä, kun metodologiaa, metodia on muutettu. Tämä otanta lähestymistapa on johdonmukainen niiden periaatteiden kanssa, jotka liittyvät tähän tilintarkastuslähestymistapaan. Me emme ota huomioon oikaisuja, jotka tapahtuvat varanhoitovuoden aikana, ja tämän kehityksen etu on se, että yhteistä hallinnointia voidaan, voidaan lähestyä vertailun näkökulmasta. Eli tällainen vaihtelu sitten saadaan poistetuksi laskelmista. Kollega varmasti voi jatkaa tätä selitystä. Minä esittelisin tämän lähestymistavan, tämän kollektiivisen lähestymistavan oikeastaan ongelman ratkaisuna. Mutta nyt kollegoille. Okei. Okay. Damit können wir die äh, Aussprache an dem Punkt abschließen. Vielen Dank. No niin, tämä kohta on käsitelty. Kiitoksia komission jäsen, että tulitte paikalle keskustelemaan näistä kysymyksistä, jotka teille on esitetty. Odottelemme innoilla seuraavaa kertaa ja toivomme teille menestystä hallinnon yksinkertaistamisessa ja muissa suunnitelmissanne. Eli kiitoksia ja nähdään taas. Ja, vielen Dank auch Herrn Balko vom Rechnungshof und seinem Team. Ich darf damit äh, Kiitoksia Balkolle ja tilintarkastustuomioistuimen edustajille. Kohta kolme on nyt käsitelty esityslistalla ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. eli Euroopan investointipankkiin vuosikertomus 2012. Ai se onkin lykätty. Niin juu, sitä piti lykätä. Eli sitten olemmekin jo kokouksen lopussa. Seuraava kokous on 16. joulukuuta. kello 15 niin, kiitoksia. Kokous päättyy.